tiivistä yhteistyötä. Paljon kiitoksia. Thank you, Mr. Commissioner. And... Kiitokset, hyvä komission jäsen. Ja näin päätän tämän keskustelun. Äänestys järjestetään huomenna kello 12.30. Seuraavaksi meillä on viimeinen kohta esityslistallamme. Aiheena tässä on François Alfonsin mietintö, jonka otsikkona on Euroopan unionin makroaluestrategioiden kehitys, nykyiset käytännöt ja tulevaisuuden näkymät erityisesti Välimeren alueella. Aloitetaanpa. Neljä minuutin puheenvuoro menee esittelijälle herra Alfonsille. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komissaari, makroaluestrategioiden kehitys ja tulevaisuuden näkymät Välimeren alueella on hyvin ongelmallinen asia. Tämä liittyy ohjelmakauteen 2020 ja alueelliseen yhteistyöhön ja kohesiopolitiikkaan. Itämeren alueella oli kolme vuotta sitten synnytetty tällainen strategia, ja on kysymys siitä, että on yhteisiä merialueita, yhteisiä jokia ja vuoristoalueita. Tässä Euroopan e, eteläpuolella e, on tapahtunut paljon arabi kevät on toisella puolella merta. Ja makroaluestrategia tehostaa aluepolitiikan keinoja Euroopassa. Elle apporte une vue d'ensemble. Tässä on tarkoitus vahvistaa yhteyksiä ja investointeja ja myöskin naapuruuspolitiikkaa ja liittymistä ennakoivaa politiikkaa. Kun me makrostrategioita laadimme, niin pitää komissiolle ehdottaa sitä, että se käy paljon keskustelua asioista. asioista täytyy eh, nimenomaan katsoa Välimeren aluetta. Se on hyvin tärkeä alue Euroopalle ja pitää mahdollisimman nopeasti käytännön toimiin ryhtyä. Pitäisi hyväksyä eh, tämä meren keskivälimeren alueen strategia. Se on sellainen, josta on jo paljon puhuttu ja joka on aika pitkällä ja se olisi ensimmäinen askel. Sitten eh, samanlaiset Välimeren itäpuolelle ja länsipuolelle puolelle nämä strategiat ja sitten vähitellen katetaan koko Välimeren alue. Kehityspolitiikka ja erityisesti alueellinen aspekti ovat hyvin tärkeitä, jotta saamme kestäviä ratkaisuja syntymään. Makroaluestrategia on yksi keino. Se emme tarvitse niinkään uusia rahoja, vaan uusia projekteja. Pitää ottaa paikalliset toimin, toimijat mukaan, instituutiot ja monintasoista hallintoa tarvitaan. Tässä mietinnössä käännytään komission puoleen ja pyydetään sen asiantuntijuutta sillä tavalla, että asia etelisi tulevina kuukausina. Tämän mietinnön laatimisen aikaan puhuin hyvin monen tahon kanssa – ja on todettu, että makrostrategia on hyvin tärkeä. Tällä tavalla saamme positiivisen signaalin tulevaisuudesta Välimeren alueelle. Se on koko alue kriisissä tällä hetkellä. Minä haluaisin aluekehitysvaliokunnan jäseniä kiittää varjoesittelijöitä erityisesti. He ovat tehneet paljon tarkistuksia ja kertoneet tästä kiinnostuneensa tästä aiheesta sillä tavalla ulkosuhdevaliokunta Hella Salavrakos. Häntäkin haluan kiittää kaikesta siitä työstä, mitä hän on tehnyt. Hän on rikastuttanut mietintöä hyvin paljon. Kiitos. Thank you very much and we have... Paljon kiitoksia. Viisi puhujaa on pyytänyt puheenvuoroa, joten aloitamme aivan uudesta puhujasta tänä iltana. Rova Atua. Monsieur le Président. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin lisätä muutaman sanaa sen tässä minuutin puheenvuoroni aikana siihen, mitä edustaja Francis sanoi tuossa. Minä olen kulttuuri- ja koulutus- nuorisovaliokunnan valmistelija tässä. Tässä strategiassa täytyisi ottaa huomioon Välimeren alueen keskittämätön yhteistyö. Meidän täytyy ottaa huomioon viime vuoden tapahtumat ja tämän täytyy rohkaista meitä aktiiviseen naapuruuspolitiikkaan eritoten nuorison osalta. Minä haluaisin tässä korostaa kolmea seikkaa. Ensinnäkin yhteistyö nuorisopolitiikassa, eurooppalaiset nuoriso-ohjelmat, näiden avulla voidaan luoda myös synergiaa Välimeren alueen nuoriso-ohjelmista. Toiseksikin meidän täytyy Euroopan Välimeren alueen yliopistot saada verkostoitumaan ja tällä tavalla helpottaa tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden vaihtoa. Ja täytyy helpottaa esimerkiksi viisumien saantia. Tämä on äärimmäisen kiireellinen ja tarpeellinen asia. Kolmanneksi täytyy parantaa koulutuksen ja tutkimuksen tasoa ja pystyä rahoittamaan paremmin Erasmus Mundus ja muita ohjelmia ja antaa automaattisesti viisumi niille henkilöille, jotka osallistuvat näihin eurooppalaisiin ohjelmiin. Haluaisin kiittää herra Alfonsia hedelmällisestä yhteistyöstä ja kaikkia kollegoja tuesta tälle mietinnölle. Tämä. Kiitoksia. Haluaisin antaa puheenvuoron Rova Tikalle seuraavaksi. Chair. Subliniez importanța strategiilor macroregionale. Puhemies, mielestäni makroaluestrategiat ovat tärkeitä. Tässä tarvitaan hallintoa eri tasoilla. Sekä kunnat että myöskin alue täytyy ottaa mukaan, mutta myöskin yliopistojen ja kansalaisyhteiskunnan tutkimuskeskusten edustajia täytyy ottaa mukaan työstämiseen, että myöskin makroaluestrategian täytäntöönpanoon. Jotta strategia voidaan täytäntöönpanna hyvällä tavalla, tarvitaan kansallisissa ohjelmissa maaprioriteetteja tälle strategialle. Minä vaadin komissiolta ja neuvostolta, että äh, se tuki, tai että ne tukisivat äh, Tonavan alueen tällaista hanketta. Tässä tarvitaan arviointia ja valvontaa, joka tapahtuu säännöllisesti. Tällainen makroaluestrategia Tonavan alueelle on tärkeä, koska 2010 parlamentti äh, tarvitsi puolitoista miljoonaa strategian valmisteleviin tutkimuksiin ja strategian täytäntöönpanon tuomaan alueella. Kiitos. Adam Kratsa. Rouva Kratsa Sakaroporu seuraavana. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minä haluaisin ensinnäkin onnitella herra Alfonsia tästä mietinnöstä. Haluaisin myös kiittää valmistelevasta työstä, keskusteluista paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa, toimijoiden kanssa koko Välimeren alueella. On äärimmäisen tärkeää keskustella näistä makroalueellisista strategioista ilman lisärahoitusta ilman lisää rahoitusta me pystymme paremmin edistämään eurooppalaista politiikkaa. Ja ajattelen tässä eritoten Adrian ja Jonianmeren aluetta. Tämä on yksi niistä tavo- niistä asioista, joille toivon komission lähitulevaisuudessa antavan myönteisen vastauksensa. Tämä on äärimmäisen tärkeä strategia Siinä on monitahoisia aspekteja mukana ja tämä voi antaa myös pontta yhteistyölle muilla Välimeren alueilla ja muilla makroalueellisilla tasoilla. Viimeisenä Rova Vasescu. Kiitoksia puhemies. Makroaluestrategiat ovat erittäin hyviä uusille Eh, aluekohtaiselle yhteistyölle, koska ne tarjoavat uusia perspektiivejä. Samanaikaisesti ne voivat myöskin parantaa koordinointia paikallisten ohjelmien ja myöskin EU 2020-strategian osalta. Minä haluan tässä yhteydessä viitata äärimmäisen tärkeän Itämeri-strategian roolin, koska se on eräänlainen kohesiopolitiikan osa. Haluaisin myöskin viitata siihen potentiaaliin, jota on Euroopan eteläosassa. Tätä potentiaalia tulisi käyttää konsolidoidun, konsolidoidun yhteistyön kautta kyseisellä alueella. Makro aluestrategian kehittäminen Välimeren alueella olisi askel eteenpäin, koska tällä alueella on hyvin samankaltainen kulttuuri, samankaltainen historia, siellä on hyvin suurta potentiaalia siellä on myöskin optimaaliset olosuhteet esimerkiksi kehity, kehitykselle uusiutuvien energiamuotojen osalta. Kiitoksia. Pyytäisin seuraavaksi komission jäsen Kallasia puhumaan. Te erittäin suurella innolla halusitte puhua itäisistä kumppanuuksista, joten on mielenkiintoista myös kuulla teidän näkemyksenne näin keskustelun lopuksi. Mr. President, honorable members. Puhemies, Hyvät edustajat, Alfonsiita komissio kiinnos, kiittää tästä mietinnöstä, näistä siitä kiinnostuksesta, jota hän on osoittanut Välimeren alueen strategiaa kohti. Meillä on hyvin voimakas poliittinen intressi Välimeren alueelle ja me muistamme koko ajan, että tässä on hyvin paljon poliittisia ja käytännön vaikeuksia. Nämä kolme strategiaa, jotka herra Alfonsini on ehdottanut, eli itäinen, läntinen ja keskinen strategia Välimerelle, on hyvin kiinnostava ajatus. Sitä on analysoitava jatkossa lisää. Adrian ja Joonian meren alueella on jo tapahtunutkin asioita nimenomaan meren kulun kohdalla. Me kannustamme siihen, että että näihin EUn makroaluestrategioihin kiinnitetään huomiota Itämeren alueella ja Tonavan alueella, kun tätä edistetään. Ja siksi komissio onkin hyvin tyytyväinen eh, siihen, että tulee ehdotuksia uusista alueista, joko sellaisista alueista, joissa on jo yhteistyötä, tai makroalue, strategia-alueista, jos se katsotaan parhaaksi ratkaisuksi. 2011 Eurooppa-neuvosto antoi kehotuksen työstää eteenpäin näitä mahdollisia makroaluestrategioita. Katsotaan uudestaan sitten, mikä neuvoston kanta on näihin strategioihin nähden. Joka tapauksessa komissio on valmis tukemaan strategioita, joka jatkaa Välimeren alueen yhteistyötä. On tietenkin rahakysymykset, mutta me tarvitsemme myös mandaatin, jonka neuvosto hyväksyy, jotta me saamme tämän alueen muodostaa ja että saamme kehykset alueelle syntymään. Te tiedätte, että raha on, on hyvin tärkeä ja hyvin eh, tärkeä